Hyvät kollegat, avaan kokouksen. I think we can start now. Minusta tuntuu, että voimme nyt aloittaa. Erstens, entschuldigen Sie, dass wir ein paar Minuten... Ensinnäkin pahoittelut, että aloitimme vähän myöhässä. Meillä oli koordinaattoreiden kokous Emmekä saaneet kokosta päättymään ihan ajallaan. Toiseksi kysyisin, sopiiko teille esityslista? Voisimmeko aloittaa? Ich hätte dann unter Punkt 3 eine Ankündigung zu machen. Kohtaan kolme minulla olisi ilmoitusasia, esityslistan kohta 13 jätetään pois tänään, koska esittelijä ei ole paikalla. Ja tänään iltapäivällä aloitetaan myöhemmin, koska täysistunto on tuossa alkuiltapäivästä. Ja huomenna kuulemistilaisuuden yhteydessä olisi mukava, jos olisitte kaikki mukana keskustelemassa tästä aiheesta, koska komission jäsen Tajanin tiedonantoon liittyen varmasti käymme lähikuukausina hyvinkin intensiivistä keskustelua. Mukavaa, että olette toivon mukaan levänneinä muutaman päivän loman jälkeen palanneet tänne jatkamaan työtä. Seuraavaksi kohta neljä esityslistalla. Onko pöytäkirjoihin jotain huomautettavaa? Jos ei, niin Pöytäkirjat on näin hyväksytty. Seuraavaksi esityslistan listan kohta 5. Innovaatiopolitiikka. Antaisin kollega Winklerille puheenvuoron. Me emme halunneet pitää eilistä kokousta ja siksi tämä asia hiukan lykkääntyi, mutta nyt kollega Winkler saa puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. me vähän lykkäsimme tätä, mutta nyt nopeasti pitäisi käsitellä, jotta pääsemme äänestämään. Kuitenkin haluaisin aluksi kaikkia osallistuneita kiittää osallistumisesta, kahdenvälisistä tapaamisista, mutta myöskin esitetystä tarkistuksista. Kaiken kaikkiaan 108 tarkistusta, joka on ihan kunnollinen määrä tähän mietintöön liittyen, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että tämä tärkeä aihe, kun ajatellaan talouden ja yhteiskunnan kehitystä, emme saa monimutkaistaa tätä liikaa sitä kautta, että luetteloidaan liikaa tai että kirjoitetaan niin pitkä mietintö, että teksti on hankalasti luettavissa lopuksi. Joten toivoisin, että yhteisymmärryksessä kollegoiden kanssa voimme pyrkiä siihen, että yksinkertaistetaan tätä mietintöä joitain kompromissiesityksiä varmasti voidaan tehdä. Minä itsekin olen esittänyt muutamia tarkistuksia, jotka syntyivät ensimmäisen keskustelun jälkeen täällä valiokunnassa. Yksittäisten kollegoiden puheenvuorojen pohjalta siis nämä tein. Ja kollega Castillion kanssa esimerkiksi on puututtu tärkeisiin kysymyksiin, kuten riskien jakautuminen rahoituksessa, tämä tieto, kolmio, synergia, vaikutukset yksittäisten puiteohjelmien välillä ja rakennerahastojen. Ja myöskin kysymykset, jotka liittyvät korkeatason asiantuntijaryhmään ja avainteknologioihin. Yhteiskunnalliset, sosiaaliset lisäarvot, joiden tulisi olla tärkeinä uudessa innovaatiopolitiikassa, tai tärkeä kysymys, joka liittyy koordinointiongelmaan eri pääosasten välillä, jotka tekevät työtä tällä alalla. Minä itse olen esittänyt muutamia tarkistuksia. Muutamat kollegat varmasti tunnistavat omat ajatuksensa sieltä myös. Lisäksi kävin keskusteluita myöskin Kolgan Merksin kanssa, joka halusi poistaa muutamia seikkoja. Mutta Varmasti tässä on hyviä yhteistyön mahdollisuuksia yhteenvedonomaisesti. Vielä sanoisin, että ennen kaikkea on kyse siitä, että emme ainoastaan tue sellaista, mikä on nyt olemassa. Emme vain ylläpidä sitä, mikä on innovaation teollisuuden alalla nyt, vaan että tukisimme luovuutta, uutta, jotta voitaisiin esimerkiksi auttaa pk-yritysten – perustamisessa, jotta saadaan tukea innovaatioille. Annetaan riittävä toiminta-alue innovaatioille. Ja koska aika on hyvin vähän, haluaisin esittää vielä pyynnön komission edustajille, jotka ovat täällä paikalla. Toivoisin, että vielä voisimme kuulla, minkälainen aikataulu nyt on suunnitteilla Innovation Act, pidetäänkö tästä otsikosta kiinni vai puhutaanko esimerkiksi eurooppalaisesta tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Ja näin olen lukenut jostain. Ja jotta vastuulliset pääosastot voisivat tehdä hyvää yhteistyötä, se olisi eduksi meille. Ja no miten tämä task force, josta on puhuttu, miten tämä toimii? Tässä minun ensimmäiset johdantosanani. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kollega Mäkissä ensimmäisen puheenvuoron. Thank you. Kiitoksia. Ensin haluan kiittää herra Winkleria, Winkleria tästä yhteistyöstä ja hyvästä mietinnöstä, mutta haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy saada aikaan rakenteellisia muutoksia. Erilaista yhteiskunta ei ole Siis tietysti taistelemme ilmastonmuutosta vastaan, mutta miksi ei yrittäisi saada aikaan tällainen kestävä yhteiskunta taistelun sijaan ja saa toteuttaa myös tässä, tällä välin rakenteellisia muutoksia. Tämä mietintö korostaa sitä, että innovaatio on avainasemassa, kun ajatellaan sitä, että päästään kohti kestävää yhteiskuntaa. Mielestäni minusta on erittäin tärkeää, että emme keskity pelkästään taloudelliseen tuottavuuteen, emme et, tarkastele vain yl, yritysten voittoja. Se tärkeä, erittäin tärkeä kysymys, että pitää pitää silmällä myös sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Mietinnössä selvästi korostetaan sitä, että on aivan välttämätöntä sulkea sulkea aukko tutkimuksen, innovaation ja markkinoiden välillä, koska me tarvitsemme markkinoille enemmän tuotteita. Tarvitsemme vihreitä tuotteita. Pitää sulkea tämä kuilu. Ja tähän liittyy myös se, että otetaan mukaan kansalaiset. Innovaatio voi johtaa uusiin työpaikkoihin, mutta se voi myös stimuloida luotta, luovuutta. Jotta jotta voidaan innovoida, tarvitsemme paremman koulutusjärjestelmän, jotta voidaan synnyttää innovaatiota ja luovuutta. Pyydämme horisontaalista ja vertikaalista lähestymistapaa. Tarvitaan siis koordinointia jäsenvaltioiden ja alueiden välillä, mutta myös toimielinten kesken. Myös toimielimissä itsessään, koska meidän todella Täytyy paremmin pystyä olemaan yhteistyössä horisontaalisesti komission suuntaan ja kaikkien pitää yhdessä keskittyä omissa erityisalueissaan innovaation tuloksellisuuteen. Ja vielä lopuksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon raaka-aineet. Me käytämme varsin vähäisiä raaka-aineita innovaatiotyössä ja meidän pitää ottaa nämä asiat, sijoittaa nämä asiat yhteen, innovaatio ja raaka-aineiden vähäisyys. Vähäisyyden pitäisi olla ke- keskeinen kohta komissiossa ja se mielestäni hiukan tästä mietinnöstäkin puuttuu, joten vetoaisin komission, että se ottaisi mukaan sen, että materiaali on varsin vähän, jota tarvitsemme kuitenkin innovaatiota varten tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä äh, haluaisin kiittää herra Winkleriä hyvästä työstä ja kun katsoo tätä kokonaisuutta ja muistaa mikä tämän raportin perusta on, tämän mietinnön tavoitteenahan on auttaa mielipiteen muodostuksessa ja antaa komissiolle rakennusaineita toimintasuunnitelman laatimiseen. On hyvä pitää mielessä se, että mihin tällä pyritään ja kun katson tätä pyrkimystä ja katson nyt käsissä olevaa esitystä, niin totean, että 108 tarkistusta on aivan liikaa. Minun mielestä tuo Winkleri, edustaja Winklerin pohja ja hänen esityksensä tässä kohden riittäisi. Ja mietin sitä, että mitä lisäarvoa nämä tarkastukset tuo, koska nyt olisi tärkeää saada tämä prosessi liikkeelle. Ja välillä tuntuu siltä, että, että ei mietitä välttämättä lisäarvoa, vaan ajatellaan niin, että jollakin tavalla oman sormen jälki pitää näkyä tässäkin mietinnössä. Kun minun mielestä meidän pitäisi nyt unohtaa niin kuin itsemme ja katsoa eurooppalaista kokonaisuutta. Toisaalta mieleeni nousi tuossa semmoinenkin ajatus, kun viikonloppuna Suomessa suurin päivälehti laittoi MEPit ahkeruusjärjestykseen ja kaikista ahkerin MEPpi oli se suomalaisittain, joka oli eniten tehnyt muutosesityksiä – ja ajattelin, että jos tämän tyyppiset mittarit otetaan meppien työtä mittaamaan, niin me saamme jatkossa vielä enemmän muutosesityksiä. Minun mielestä hyvä meppi on sellainen, joka pystyy rakentamaan kompromisseja ja, ja, ja Winklerin kanssa tässä yhteydessä keskustelemaan ja tuomaan omat ajatuksensa sisälle. Ja sen vuoksi totean, että minun mielestä tämä herra Winklerin esitys sellaisenaan olisi hyvä ja mietin ja toivon, että kaikki ne, jotka ovat nyt tarkistuksia vielä laittaneet, miettisivät todellakin, tuovatko ne eurooppalaisessa mittakaavassa lisäarvoa tähän mietintöön. Minun mielestä ei tuo. Minusta tuntuu siltä, että mitä enemmän kokkeja, sen sekavammaksi soppa menee. Jotenka jollakin tavalla toivoisin, että nyt näiden tarkistusten kanssa mietittäisiin ja niitä voitaisiin vetää pois ja palattaisiin tähän Winklerin esitykseen. Minusta se on erittäin hyvä ja kannatettava ja itse seison tässä herra Winklerin esityksen takana kokonaisuudessaan. Kollega Kollega Bytikofer. Kollega Bytikofer. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin kiittää siitä, että Winkler on tehnyt niin hyvää työtä tähän mennessä. Ei ainoastaan siinä, miten hän on lähestynyt tätä innovaatioaihetta. Tässä olen ihan samaa mieltä sen kanssa, mitä edustaja Merkis juuri sanoi – hyvä esitys siitä, mikä on keskeinen lähtökohta, josta yhdessä lähdemme. Innovaatio pitää nähdä sosiaalisena prosessina mahdollisimman laajasti. Sosiaalinen, siis mahdollisimman laajasti yhteiskunnallinen. Herra Winkler on selvästi ottanut huomioon aikaisemmin käydyt keskustelut ja muuten haluaisin esittää yhden huomion edelliselle puhujalle, joka liittyy tähän tarkistusten jättämiseen. Mielestäni nämä tarkistuksetkin ovat yhteistyön henkisiä, joten ei niissä sinänsä ole ongelmaa. Muutama seikkaan haluaisin viitata lyhyesti. Minun tarkistukseni, joiden kautta mielestäni voidaan vähän parantaa tätä mietintöä, yksi kuuluu liittyy siihen, miten painotetaan pk-yritysten roolia innovaatiotyössä. Toiseksi pitäisi selkeästi painottaa juuri ympäristöystävällistä innovaatiota. Ja juuri se, miten rajalliset raaka-aineet meillä on käytössämme, on tärkeä seikka. Kuten edustaja Merkis sanoi, sitten nämä tietoklusterit, tärkeä asia ja se, miten innovaatioprosessia julkisin varoin tuetaan. Ja lopuksi haluaisin mainita yhden seikan. Tämä liittyy patenteihin. Tämäkin on tehty tarkistuksia. Se on tärkeä kysymys jälleen PK-yrityksille meidän mielestämme. Mutta uskakseni olemme tässä menossa oikeaan suuntaan ja kiittäisin edustaja Winkleria tämän mennessä tehdystä työstä. Kiitos. Seuraavana edustaja Tukalas. Muistetaan nyt, että meillä alkaa pian äänestykset. Meidän pitäisi päättää tämä keskustelu. Kiitoksia, herra Winklerin mietintö. On ehdotus eurooppalaisesta strategiasta innovaatiossa, innovaatioasiossa, jotta voitaisiin tehokkaammin vastata tämän päivän tarpeisiin. Tarkistukset, joita olen tehnyt, tätä kautta toivoin, ko- voivani korostaa tiettyjä erityisen tärkeitä kohtia minun mielestäni. Esimerkiksi pitää ottaa huomioon kolme tiedon osa-aluetta ja läheinen yhteys innovaation ja yritysmielisyyden välillä. Näin voitaisiin vahvistaa vuoropuhelua akateemisen maailman ja teollisuuden välillä ja yritysmaailman välillä. Me äänestimme Rova Madurellin mietinnöstä ja halusimme tätä kautta tukea sitä, että luodaan uuden tyyppisiä äh, innovaatioalueita yliopistojen tutkimuskeskusten ympärille. Tällä hetkellä Euroopassa on yli 2000 saareketta tavallaan, mutta vähän näistä keskuksista vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Meidän pitää lisätä myös kannustavuutta, jotta voidaan rohkaista ei vain tutkijoita Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, vaan pitää houkutella myös investoijia. Tämän takia ehdotan tarkistuksessani 60 sitä, että 10 prosenttia tutkimusmäärärahoista kaikista tutkimus- ja kehitysohjelmista käytettäisiin innovaatiokysymyksiin. Lopuksi erittäin tärkeä innovaatiokysymyksissä ja aloitteiden kohdalla joilla pyritään vahvistamaan innovaatiota, on se, että lähestymistavassa keskitytään enemmän ihmisiin. Itse asiassa tässä pitääkin sanoa, että ihminen on kaikkien näiden ponnisteluiden, ponnisteluiden moottori ja hänestä riippuu tulokset, joita voimme odottaa. Hyvä, kiitos. Näin tämä esityslistan kohtaan saatu päätöksen. Esittelijä ei enää pyydä puheenvuoroa joten me voimme äänestää 28. päivä. Nyt siirrymme äänestämään. Toivon, että teillä on äänestyskortit mukana. Ja toiseksi, no minulla ei vielä. In der Maschine stecken. Äänestyskortit koneeseen, jos teille sopii, voimme aloittaa. Ensimmäisenä Toijan mietintö. Tässä on pitkä äänestyslista, joten aloitetaan. No niin. Onko täällä ryhmistä liikajäseniä? Ja ei näytä siltä. Joten aloitetaan tarkistus 29. Vastaan tyhjä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 hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55. Tässä osissa ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 60 puolesta, ahaa, Tarkistetaan 59. 59 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tulos. Hyväksytty. Sitten 60 puolesta. Onko ongelmia? 19 against. 19 vastaan. I have not my voting card with me, so... ei ole äänestyskorttia, joten minä siis kuitenkin äänestän vastaan. Ja okei. Okay. No hyvä on. 20 vastaan, mutta se ei kyllä muuta tulosta. Sitten 60 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 64. Kohta kohdalta. Mistä sodasta tämä tehdään? Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 78 puolesta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 tyhjää, hyväksytty. 95, A, se raukeaa. 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kompromissi nelonen, koneäänestys, siis 4a kompromissi. Puheenjohtaja pahoittelee. Täällä on kolme kansanpuolueen ääntä liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Ja yksi plussa lisää Manuelta. No, tämä on selvä. Eli hyväksytty. Sitten kompromissi 4b. Mm. Chichester, tämä ole hyvä puheenjohtaja. Tässä näkyy vain nämä numerot, jotka äänestävät. Emme saa täyttä tietoa ruudusta. Voisitteko yrittää hiukan muuttaa tätä? Excuse me. I don't know why. Then I can say... I don't know if there's anything can be done. yeah, yeah. Tiedä, voidaanko sitä korjata. Zwei ohne Stimme. Siis 29 plus 2, eli 31 puolesta ja 20 vastaan. No niin, sitten 4b, eh, sekin on hoidettu. Sitten 116 puolesta. Eli 116 puolesta. 116 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan hylätty. Sitten johdantosan kappaleisiin yksi, eli tarkistus yksi puolesta. Anteeksi, kuinka? 121 tarkistetaan. Selvä. Eli 121 vielä uudestaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 30 puolesta ja 19 vastaan. Eli tämä on hyväksytty. No niin, ja sitten äh, ykkönen puolesta vastaan. Eli vielä tarkistus yksi johdantonsan kappaleeseen. Puolesta vastaan hylätty. Sitten kaksi puolesta. Tarkistetaan ykkönen vielä koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. 27 puolesta 20 vastaan, eli hyväksytty. Entäs nämä kaksi, joilla ei ole äänestyskortteja mukana? Aha, he ovat plussaa, selvä. Eli hyväksytty. Sitten kakkonen. Eli tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen raukea. Nelonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Voimme tarkistaa. Eli viitonen tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 21 puolesta 27 vastaan hylätty. Sitten 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Eli kahdeksan koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Yksi EPPn edustaja liikaa. Eli kahdeksan ja äänestys päättyy. Hylätty. Sitten yhdeksän puolesta vastaan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 ja päättyy. Yksi EPP ääni liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Tulos hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta 21 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Yksi EPP ääni liikaa. Selvä.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 ykkönen Enviltä puolesta vastaan. Tämä ei käy. Vielä, vielä kerran. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen raukea. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty viitonenko nyt? Eli ainoastaan viimeinen virke siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistaanko kymmenen Enviltä Olkaa hyvä. Yksi EPP ääni liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envin 10 hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 raukeaa, 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 raukeaa. Pääsemme loppuäänestykseen. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Yksi EPP-ääni liikaa. No niin, äänestys päättyy. Eli hyväksytty. Kiitokset ja onnittelut. Sitten pääsemme Lena Ekin mietintöön. lisää päätöksiä. Aloitamme. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envin 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta ja 38 siis samassa. Eli yhdessä näistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 13 vai 7? 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 41. Tähän on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten raukea koko liuta. Sitten Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen os, ö, osa puolesta. Aa, se raukeaa. Toinen osa raukeaa. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Claude, ole hyvä. Eh, Eikö pidä tästä 20 tarkistusta äänestää, koska 15-16 menivät läpi? Aivan oikein. Kiitoksia. Eli Envi 20, siitä täytyy äänestää. Puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan koneellisesti. Envi 20. Kaksi epp nääntä liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 15. anteeksi, Envi 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Uskon, että hyväksytty, mutta tarkistetaan 21 koneellisesti. Äänestys päättyy. Selvä, hyväksytty. Sitten Envi 2 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan. Tyhjää. Mm, olin oikeassa. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 5. Koneäänestys alkaa. Kaksi EPPtä liikaa. Aina sama juttu. Onko nyt hyvä? Ei vieläkään. Vielä yksi epp nääni liikaa. Selvä. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten 33. Anteeksi, 34. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Envi 8. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten Envi 9. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toinen osa. Aa, ensimmäinen osa tarkistetaan Eli Envi 9, ensimmäinen osa, tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Pyydän anteeksi. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Envi 10 puolesta vastaan tarkistaa. Eli Envi 10, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys päättyy. Kaksi EPP näiltä liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten pääsemmekin kohtaan kahdeksan. Onnittelut vielä. Minä siis automaattisesti onnittelen kaikkia, joiden mietinnät hyväksytään. Mutta nyt pääsemme Riväsin lausuntoon. Eli kahdeksan tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 raukea, 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 lisänä puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta. 18 puolesta. Vielä kerran. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 18. Koneäänestys. Kaksi EPP ääntä liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty 44 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten raukea ja sitten 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 vielä yksi lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 sekin vielä lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 raukeaa. Sitten kompromissi kakkonen puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten 28 kohta kodalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 28 ensimmäinen osa koneäänestys. Yksi EPP näin liikaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28, sanoo puheenjohtaja. 58. Aa, se raukeaa. Sitten 29 kohta kohdalta viisi osa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistetaan. Neljäs osa, koneäänestys. Yksi epp ääni liikaa. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten viides osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 kahtena osana ensimmäinen osa puolesta ensimmäinen osa puolesta. Eikö kukaan? 30. Ensimmäinen osa. Kiitoksia. Sitten vastaan. Tarkistetaan. Eli 30 ensimmäinen osa, koneäänestys. Yksi epp ääni liikaa. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rova Eek. Uh, on uh, amendment 59. Tarkistus 59. Raukeas 30 hyväksytään, mutta osa 30 jäi hyväksymättä. Yksi plus ja yksi miinus. Meillä oli sama ongelma jo kerran ja sanottiin, että tämä ensimmäinen osa on ratkaisuva. Eli sehän hyväksyttiin. Mitä eh, valmistelija sanoo, eli että 59 raukea, selvä, asia selvä. Sitten 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Onko tässä käännösongelma? Ei. Selvä. Voimme jatkaa. 31 puolesta. Vastaan. tyhjä. Sitten 66 puolesta vastaan. tyhjä. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 raukeaa sitten kolmonen puolesta vastaan. Vielä kerran. Tarkistus kolme puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 37 raukeaa. Aa, sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaksi EPP näitä liikaa. Yksi liikaa. Vielä yksi EPP liikaa. Kiitos. S päättyy. Lausunto on hyväksytty. Kiitoksia. Asia selvä. Sitten seuraava. Ja onnittelut.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää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 tyhjä hyväksytty. 4, 13, sanoo puheenjohtaja. 14, pyydän anteeksi. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 14 koneäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja tulos on hyväksytty. Sitten ykkönen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2 puolesta vastaan tarkistetaan. Koneäänestys, tarkistus 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten pääsemme kohta kohdalta äänestykseen. Tarkistus 17. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 lisäyksenä puolesta. Olkaa hyvä. Übersetzumia. Ei tulkkausta. Aa, englantiin ei tulkata ilmeisesti. Some problems is... Onko ongelmia? Kokeillaanko vielä? Onko tulkkaus nyt kunnossa? Charles. Ah, nyt voit ymmärtää. Hyvä. Olkaa hyvä. Sorry, I have a, I have a question on... Minulla on kysymys aikaisemmasta äänestyksestä. Nimittäin tulos oli 17.16. Onko nyt kollegoja, jotka äänestävät ilman äänestyskorttia vai onko kaikilla kortti? Koska minusta tulos ehkä olisi ollut erilainen, jos olisi ollut joku, joka äänesti ilman karttia, korttia, mutta ei kiinnitä ne siihen, puheenjohtaja. Kiitos huomautuksesta. Minä lähden siitä, että jos kukaan ei sano, että äänestä ilman korttia, niin asia on sillä selvä. Eli jos on kollegoita, joilla ei ole korttia, niin se täytyy sanoa ennen äänestystä. Ei sitä voi joka kerta tarkistaa. Jos äänestyksen jälkeen on todellakin ollut joku, joka on äänestänyt ilman korttia, niin kyllä se täytyy sanoa silloin heti. Onko tässä siis ongelma? Olkaa hyvä. Niin haluaisin kysyä sihteeristöltä, oliko tarpeeksi ääniä sosialistilta tässä äänestyksessä? Eli onko tässä ollut tarpeeksi SD-ääniä? <laughs> No too many, that was not the question. No niin, oliko liikaa? Sitä ei kysytty. Vaan haluttiin tietää, oliko, oliko niitä liian vähän. Tällä tarkoitan sitä, että, että silloin kun äänestys ei ole äänestys ainoa, mikä voimme tietää, onko joku ryhmä, jolla on ylimääräisiä ääniä, mutta ei sitä, onko jollakin vähemmän. Gut, also das ist wichtig. Niin, tämä on siis tärkeä. Eli koneäänestyksessä näemme, onko joltain ryhmältä liikaa ääniä, mutta emme, onko liian vähän. Eli todellakin tämä on tärkeää, aivan kuten Joel sanoi. Eli jos joku haluaa äänestää ilman korttia, niin se täytyy sanoa erikseen. Minä en pysty pitämään tätä asiaa mielessäni muuten. Tässä on liikaa asioita. No, vielä olkaa Joo. Äh puheenjohtaja. Äänestin ilman korttia, mutta ilmeisesti meillä on tarpeeksi kortteja, siis sosiaaliset ovat täällä täysimääräisenä, mutta ottakaa nyt huomioon, jos joskus puuttuu, koska minä äänestän ilman korttia koko ajan. No. Jos on liikaa, ihan ok, mutta jos ei. Eli kyllä Gilesin huomio täytyy ottaa huomioon tiukoissa äänestyksissä. No, mutta tämä on nyt mennyttä. Sitten tarkistus kolme. Ah, anteeksi, 18 vielä ensin. 18 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistetaan. Selvä. Tämä on siis lisäys, mutta tarkistetaan. Tarkistus 18, koneäänestys alkaa. Kaksi EPP näitä liikaa. No niin, voisiko täällä vaihtaa kortteja antaa niille, joilla puuttuu? No, antaa olla. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 30 vastaan. Ja olisitteko te puolesta vai vastaan? Vastaan. Seillä ei ole merkitystä. Hylätty. Sitten tarkastus kolme puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Ja loppuäänestys alkaa. Toivottavasti EPP-läisiä ei ole liikaa. Hieno homma. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut jälleen kerran. Sitten pääsemmekin äh, Sajot Karimin lausuntoon. Tämä ei kylläkään ole viimeinen äänestys. Emme todellakaan ole kovin nopeita tänään, mutta äänestetään. 54, 53, 63 ja 203. Kaikki kerralla. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 55 ja 45. Puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 56 puolesta. Aha, tarkistetaan. 55 ja 45. Nämä yhdessä tarkistetaan koneäänestyksenä. Vastaan. Ah, anteeksi, <laughs> äänestys päättyy. 20 e, puolesta 28 vastaan. Ja vielä yksi ei ääni hylätty. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 58, 59, 60, 150, 151, 153, 154, 155, kaikki yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 2, 3, 4, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hetkinen, kyllä 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 ja 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 82, 93 ja 105 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tarkistetaan. 83 koneäänestys alkaa. Ja vasta, äh, ja loppu. Hylätty. 84. Se ei raukea. 84 puolesta. Vastaan Ei suinkaan. Siis 84. Vielä kerran. Puolesta. Vasta. Tarkistetaan koneäänestyksenä. 84. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää 90 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty 86 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty 11 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty 87 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 91 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 92 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan. tarkistetaan. 99 koneäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 100 ja 101 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 13 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty 103 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty 104 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty 106 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty 107 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan Viisitoista vielä tyhjä tarkistetaan koneäänestyksenä. En ole varma. S päättyy. Hylätty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 119, 142, 89 ja 88 kaikki yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 181 puolesta. Mihin pitäisi palata? Ei suinkaan. Sata kaksikymmentäyksi. Puolesta. Vastaan. Anteeksi, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kolme puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. tyhjä hylätty 19 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 raukea 130 ainoastaan toinen virke 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 133. Toinen virke. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 134. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 52, 146, 147, 139 kaikki Puolesta vasta tyhjä hyväksytty. Sitten raukeaa 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 144 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 148 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 28 puolesta 27 koneäänestyksenä tarkistetaan. Selvä. 207 koneessa alkaa ja päättyy. Hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 158 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 159 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 160 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 32 lisäyksenä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 on hoidettu. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 163 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sata seitsemänkymmentäneljä puolesta seitsemän jäi välistä, eli seitsemän. olkaa Micro, it's not possible. Eh, hay un poco de confusión en las traducciones. Hiukan nyt hämmennystä käännöksissä. Tässä raukeaa tarkistuksia jostakin syystä. Tulkkaus ei pysy äänestystahdissa ja yhtäkkiä hy- hyppäämme kymmenen tarkistusta, tämmöinen hiukan hämmentävää. Uskon, että ihmiset vähän ovat ihmeissä, niin vain minä, vaan huomaan, että kaikilla on vähän samanlaisia ongelmia. Ainakin sosiaalisten koordinaattori kertoi aivan samaa, ja uskon, että joissakin muissakin tapauksissa näin on käynyt. Ottakaa hiukan huomioon tämä tahti, jos hypätään huomattavasti yli tarkistuksia. Kiitoksia, eh, kollega. En nyt aivan joka kerta lue kaikkia näitä huomioita, koska aika on vähän. Mutta yritän nyt tässä kertoa, jos jotain raukeaa välistä. Mutta tietysti tässä menee enemmän aikaa. Eli 162, 164, 165, 166 raukeavat osittain, koska ne ovat identtisiä osittain, koska aiempi kumone. No sitten 67. Tämä on lisäys. Puolesta Ei tulkkausta. Hienoa. Yritetäänkö vielä kerran? Eli tulkkaus tarvitaan. Ehkä tässä oltiin hieman liian nopeita. 167 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 68-69 niistä ei tarvitse äänestää, sitten lisäyksessä 70 vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten 72 ja sitten 73 raukeavat, 174 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 171 lisäys puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 179 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 180 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä 180. Äänestys alkaa. Pos- ja päättyy. Hylätty. 181 vedetty pois, 182 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 183 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 184 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta 186 on identtinen, joten siitä ei tarvitse äänestää. Sitten 187 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä 190 puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran. 191 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 194 identtisenä ei äänestystä, 195 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 195 koneäänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 40 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 197 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Voi olla, joten tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. 197. 197 koneäänestys. Tämä on siis lisäys. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Kiitoksia. 198 puolesta vastaan. Tyhjää. Sama ongelma. Koneäänestys. Se on helpompaa. Eli 198 koneäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 43 puolesta vastaan. tyhjä. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 201 puolesta vastaan, Tyhjä. hylätty. 202 puolesta vastaan, Tyhjä. hyväksytty. 204 puolesta 204 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 205 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 206 puolesta vastaan. Ty, äh, anteeksi, ja, ja tyhjää. Hyväksytty. 207 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Sitten Savelan lausuntoon ja onnittelut edelliselle. Savela haluaisi vielä sanoa jotain. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, I had the last... Puheenjohtaja. Tain tässä viime hetken ehdotuksen sosialistilta kompromissi 7. 4b sama merkitys, mutta se on paremmin nyt muotoiltu ja haluaisin ehdottaa, että toimimme näin. Voinko lukea tämän? 4b on sosialistien ehdotus. Den Punkt machen, wenn er dran kommt. Voimmeko te- tehdä tämän kyseisessä kohdassa? Eli silloin, kun ollaan juuri tässä kohdassa. Mutta muistuttakaa minua silloin. No niin, kompromissi ykkönen puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta. A, pyydän anteeksi. Tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan. Tyhjää, Tarkistus seitsemän siis. Siis ei kompromissi, vaan tarkistus seitsemän. Hylätty. Sitten kompromissi kolmonen. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 12 puolesta 12 puolesta vastaan. Tyhjä. Ah, hyväksytty. Sitten kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tästä jää jälleen tarkistuksia pois, mutta nyt pääsemme kompromissin seitsemän ja edustajat Savela Laun puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kompromissi 7. The Thank You, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Uusi teksti kuuluu seuraavalla tavalla muistuttaa siitä, kuinka tärkeitä tämänhetkiset neuvottelut ovat vapaakauppa-alueelle ja rohkaisee UFM-jäsenmaita tekemään työtä sen puolesta, että lähentävät kantojaan VTO-neuvotteluissa. Ich habe es so verstanden, dass Frau Zabella die Bericht... Ymmärrän tämän niin, että tästä suullisesta tarkistuksesta tulisi nyt siis tämä uusi kompromissi seitsemän. Ja ovatko kaikki ryhmät samaa mieltä? Selvä. Eli nyt äänestämme tästä uudesta kompromissi seitsemästä. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kiitoksia. Sitten vielä yksittäisiä tarkistuksia. Aika paljon tarkistuksia raukesi, mutta nyt pääsemme tarkistukseen 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 208 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja tulos on selkeä. Eli hyväksytty. Kiitokset ja sydämestä onnittelut Saaralle siitä, että olitte nämä paketoineet näin hienosti. Kiitoksia. Sitten pääsemmekin seuraavan esityslistan kohtaan. Eli kuusi. Ah, puheenjohtaja pahoittelee. 12 on tässä kyseessä. Eli kaksi kertaa kuusi, se on 12. Pyydän anteeksi. Kohta 12. Ydinaihe. Bulgaarialainen ydinvoimalaitos. Esittelijänä Harms jos poistujat voisivat tehdä sen hiljaisesti, niin esittelijä voisi aloittaa. Tietysti hän voi aloittaa muutenkin, mutta silloin kaikki eivät kuule. No, joka tapauksessa puheenvuoro on teidän. Ja vielen dank, Herr Vorsitz. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minulla on sellainen käsitys, että teidän vetoomustanne ihan kuultu sen puolesta, että saliin saataisiin vähän hiljaisuutta. Okei. Okay nochmal versuchen. No niin. Aloitetaan vielä uudestaan. Puheenvuoro on vain edustaja Harmsi. Diskutieren. Kiitos. Tänään keskustelemme tarkistuksista mietintöön, jossa on kyse Koslodui-ohjelmasta, yksiköiden poistamista käytöstä, sitä tuesta, jota tälle hankkeelle maksetaan Euroopan unionista. Uskoakseni monien keskusteluiden jälkeen, joita valiokunnassa on käyty, mutta myös varjoesittelijöiden kesken, meidän ei tarvitse enää käydä läpi kaikkia tämän mietinnön yksityiskohtia. Minulle tärkeää olisi se, että vielä selkeästi voin sanoa sen, että ryhmäni selkeästi on sitä mieltä, että oli oikein toimia niin, että Euroopan unioni – sen jälkeen, kun 1, 2, 3 ja 4 reaktorit suljettiin ennen jäsenyysasiakirjojen allekirjoittamista, unioni sitoutui siihen, että osallistutaan käytöstä poiston kustannuksiin. Minusta tuntuu myös, että tähän mennessä Brysselistä ei ole virrannut liikaa rahaa Bulgariaan tässä yhteydessä, mutta haluaisin käyttää tilaisuuttani hyväkseen vielä kerran ja todeta, kuinka paljon Euroopan unioni yhdessä on ollut kantamassa mukana näitä kustannuksia käytöstä poistosta. Bulgarian saama rahoituksellinen tuki on merkittävä 99 1999-2003 155 miljoonaa euroa, 2004-2006 185 miljoonaa euroa, 2007-2009 210 miljoonaa euroa. Eli kaiken kaikkiaan tähän seuraavaan maksuun asti – 550 miljoonaa euroa on lähetetty yhteisön varoja Bulgariaan. Toisen asian haluaisin myöskin nyt selvittää, koska varjoesittelijöiden kesken tästä on keskusteltu paljon, erityisesti kollega Ramsdorf ei tahtonut minua uskoa. Nämä varat 550 miljoonaa euroa Tämä kaikki vastaa jäsenyys neuvotteluiden tulosta. Mutta tämä raha, josta tänään keskustelemme, äänestämme ja vähitellen äänestetään täysistunnossa, on lisä vapaaehtoinen maksu, joka ei enää ole sopimuksiin sidottu. Tämä seuraava summa 2010-2013 Brysselistä Bulgaariaan annettavat määrärahat 300 miljoonaa euroa komission ehdotus ja minä esittelijänä aluksi, alusta asti olen ajanut sitä, että tämä summa on mielestäni ihan kohtuullinen. 180 miljoonaa komission ehdotuksen mukaan käytöstä poistoon, mutta myös tähän ydinjätteiden hallintaan. Vielä on löydettävä välivarastoon tilat Bulgariassa ei tällä hetkellä ole riittävää infrastruktuuria tähän. Olen tutustunut valmisteluun ja koko tähän ydinjätehallintakysymykseen ja loppuvarastointikysymykseen Bulgariassa tämän mietinnön laatimisen yhteydessä, niin todella olen huomannut ikävän tilanteen siinä, että Bulgaria hyvin voimakkaasti on toiminut voimakkaasti tämän alan puolesta, mutta ei ole mitenkään valmistellut sitä, miten erityisesti erittäin radioaktiivinen jäte varastoidaan. Eli loppuvarastointia ajatellen ei ole tehty kovinkaan hyvää työtä varjoesittelijöiden kanssa. Olen keskustellut aiheesta ja on sanottu, että meillähän on sopimus Venäjän kanssa, kuten Neuvostoliitossa, niin tämä korkea, erittäin radioaktiivinen jäte voitaisiin lähettää sinne, eikä tarvitse sitten ajatella ollenkaan tätä loppuvarastointia. Olen iloinen siitä, että tällä välin energiasta vastaava komission jäsen Oettinger on käynyt Bulgariassa ja Bulgariassa myös paikan päällä hyvin selkeästi sanonut, että erityisesti erittäin radioaktiivisen jätteen kuljettaminen Euroopan unionin ulkopuolelle ei hänen mielestään ole mikään hyväksyttävä vaihtoehto. Olen myöskin iloinen siitä, että Lättinger viime kuukausina on jatkuvasti sanonut, että yksi hänelle tärkeä hanke hänen toimivallassaan on direktiivi, ehdotus, joka asettaa standardit, joilla valmistellaan ja myöskin valmistetaan tällaisia loppuvarastointipaikkoja ydinjätteelle, erittäin radioaktiiviselle myös. Julkinen kuulemismenettely tältä osin on alkanut. Ja minä odotan mielenkiinnolla tätä direktiiviehdotusta. Valitettavasti keskustelut tästä neljännestä summasta, joka lähtee Bulgariaan ja joka liittyy Koslodyn käytön poistosta, on keskustelua, jota ei voitu käydä tämän direktiiviehdotuksen valossa. Se olisi ollut erittäin hyvä, koska minä todella olen sitä mieltä, että Bulgariassakin pitäisi vihdoin ymmärtää, että jätettä ei voida vain viedä, vaan että tähän kysymykseen pitää puuttua, jotta voidaan huolehtia erittäin radioaktiivisen jätteen loppuvarastoinnista. Euroopan komission ehdotuksiin liittyen sanoisin, että näiden Bulgarian lähetettävän varojen osalta pitää puuttua myös tähän kysymykseen. Minä olen sitä mieltä, että tämä seuraava 300 miljoonaa vuosille 2010-2013 pitää osittain käyttää suoraan Kosloduin käytöstä poistoon 180 miljoonaa. Tämä on asetettu. Se on mielestäni ihan paikalla. Monien keskusteluiden jälkeen on selvyyttä siitä, että erityisesti pitää investoida välivarastoinnin infrastruktuuriin nuo loput 120 miljoonaa euroa. Ja tämä on mietintöni keskiössä. Pitäisi käyttää siihen, että lopulta konkreettisesti valmistellaan töitä, joilla hoidetaan loppuvarastointikysymys. Bulgarialla olisi hyvät mahdollisuudet katsoa eurooppalaisiin jäsenvaltioihin tai naapurivaltioihin, Sveitsi tai Ruotsihan – jo ovat malleina siitä, mitkä ovat melko hyviä ratkaisuja, kun etsitään loppuvarastointipaikkaa. Minun mielestäni ei tarvitse pelätä sitä, että jos 120 miljoonaa käytetään loppuvarastointiin, ettei löydettäisi mahdollisuutta käyttää näitä varoja. Kysymys vain kuuluu, koska Bulgaria todella lähtee puuttumaan tähän suureen varastointikysymyksiin, loppuvarastointikysymyksiin. Tässä kohdin ennen kuin lähdemme keskustelemaan ja pääsemme äänestämään tästä mietinnöstä täällä valiokunnassa, niin minä haluaisin mielelläni kuulla komission kannanoton ja arvioinnin siitä, mikä on tilanne tällä hetkellä loppuvarastoinnin valmistelun osalta. Ja tuo välivarastointi Bulgariassa. Olisi hienoa, jos komissio voisi vielä puuttua tämän kysymykseen, joka tulee jatkuvasti esiin. 300 miljoonaa euroa. Liittyvätkö nämä vielä jäsennyyssopimukseen vai ovatko nämä varat sopimusten ulkopuolelle? Kollega Ramsdorff, hyvin panekkaasti edusti toista kantaa kuin minä. Ja sitten pari peruskysymystä vielä joista keskusteltiin varjoesittelijöiden kanssa myöskin ympäristövaliokunnassa. Emme saaneet näitä selvitettyä näitä kysymyksiä tyydyttävällä tapaa. Onko Bulgariassa jonkinlainen sähkön pula? Miten voidaan selvittää, että ykkös- ja kakkosyksiköiden sulkemisen jälkeen sähkön vienti Bulgariasta jopa kasvoi melko merkittävästi – ja miten voidaan selittää ja korkeammat hiilidioksidipäästöt Bulgariassa? Liittyykö tämä suoraan koslöydyn sulkemiseen? Tämä johdannoksi minun puoleltani. Minusta tuntuu, että varjoesittelijöiden kesken muista kysymyksistä on keskusteltu ja kompromissista tai siitä, että kompromisseihin ei oikein päästä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Kollegat. Ryby ja Herzog. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin onnitella komissiota, joka hyvin johdonmukaisesti kulkee suuntaan, jota parlamenttikin on aina tukenut. Juuri on ajateltava terveydensuojelua ja turvallisuutta tällä alalla. Tuomioistuinhan vuonna 2002 loi perustan sille, että – vaaralliselta säteilyltä suojeleminen on komission ja yhteisön lainsäädännön toimivalla alaa myöskin ydinsäteilyn osalta. 2009 niin turvallisuusdirektiivi luo pohjan sille, että voidaan luoda eurooppalainen valvontajärjestelmä. Tietenkin lähinnä tämä koskee voimaloiden hyväksyntää, mutta tämä tarkoittaa sitä, että samalla löytyy oikeusperusta voimaloiden sulkemiselle ja sille, miten huolehditaan varastoinnista Lissabonin sopimuksen kautta energia-alalla ja huoltovarmuuden osalta on saatu toimivaltaa niin, että jokaisessa yhteydessä Euroopassa ja jäsenvaltioissa voidaan pyrkiä estämään kilpailun vääristymä yhtenäisten standardien kautta. Tämä on suuri edistysaskel ja minä haluaisin kiittää komissiota, erityisesti komission jäsen Oettingeriä siitä, että tässä ydinvoimalan sulkemis- ja ydinjätevarastointikysymyksessä pyritään luomaan eurooppalainen valvontajärjestelmä, joka luo näin yhtäläiset standardit. Kiitos. Kiitos paljon, kollega Herzog. Thanks, uh, thanks chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan lyhyesti haluaisin ottaa esille kaksi asiaa. Ensinnä sähköä puuttuu Bulgarista, koska on kyse siitä, että sähkövajausta syntyisi, mutta kyllä näin vain on. Läntisellä Balkanilla se luo ongelmia ei vain Bulgarialle, vaan myös naapurimaille kaikkialla siellä. Ja mielestäni tämä on vakava kysymys ei voida lähettää sähköä ilman. Siis sähköä todellakin puuttuu sen jälkeen, kun tämä voimala on suljettu ja tämä luo valtavia ongelmia koko alueelle mukaan lukien oma maani, joka on kuitenkin varsin kaukana tästä voimalasta. Mutta kun ajatellaan äh, siirtoa tällä alueella, kaikilla mailla siellä on ongelmia, joita me tarvitsemme tähän ratkaisuun. Toinen kysymys liittyy enemmän tähän sisältöön. 2006 Bulgaria ei ollut EU-ssa jäsenenä, kun monivuotiset rahoituspuitteet laadittiin. Ja tämä on fakta, joka pitää ottaa huomioon, jonka kanssa pitää elää. Siksi Bulgaria ei voinut olla jäsen. Ja kaikki täällä hyväksyimme ITRE-valiokunnassa ja parlamentissa sen, että kuitenkin samantyyppistä tukea täytyy antaa Bulgarialle kuin kahdelle muulle maalle, Liettualle ja Slovakialle. Mielestäni tämä on erittäin hyvä aloite, josta sovimme, että nämä kolme maata, joilla on samoja ongelmia, niitä pitää hoitaa samalla tavalla, käsitellä samalla tavalla. Meillä on kuitenkin ongelmana se, että 2006, kun monivuotiset rahoituspuitteet suunniteltiin, niin Bulgaria ei siis ollut jäsenenä tätä budjettikohtaa ei laadittu. Ja tämä on nyt isona ongelmana budjetin kannalta katsottuna ja siksi ITRE-valiokunnan täytyy pysyä erittäin yhtenäisenä asian takana. Miksi tämän otan esille? Näyttää siltä, että meillä on nyt sopimus, niin onkin. Mutta he, lausunnonlaatijana budjetti 2011 esityksestä lähetimme kirjeen budjettivaliokunnalle ja Yksi tärkeistä kohdista oli juuri tämä mietintö. Sinne pyydettiin rahoitu, rahoitusta. Mainitsin tämän siksi, että varjoesittelijä 2011 budjetissa vihreistä, hän on varsin eri linjoilla kuin rouva Harms omassa mietinnössään, joten pyytäisin nyt yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta jos me pyydämme varoja ja olemme sitä samaa mieltä, niin meidän pitää olla sun johdonmukaisia muissakin mietinnöissä, jotka käsittelevät samaa aihetta. Tällä hetkellä haluaisin vain mainita tämän, koska ei ole niinkään helppoa pitää linjaamme budjettivaliokunnassa. Ei siksi, et, ei kosduun takia, vaan ajatellen tätä erittäin suurta haasta, mitä teemme rahoitus, monivuotisen rahoituspuitteiden tarkistuksessa. Siis kun puhumme tästä mietinnöstä, kaikilla pitäisi olla samanlainen kanta budjetti, budjetin suhteen, koska tämä on ratkaiseva tärkeä budjettikohta. Kiitoksia. Sydämestä kiitokset. Paljon sitten Jaracik seuraavana. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. No. Szeretném elmondani, hogy nagyon együttérzek Bulgáriával, és, és természetesen... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että minä ymmärrän Bulgaria ja pidän tärkeänä näiden käytöstä poiston kysymystä. Slovakiassa olemme kuitenkin keränneet omalta osaltamme kokemusta, johon liittyy paljon ongelmia. Siksi uskon, että tulevaisuudessa meidän pitäisi lähestyä tätä ydinvoimaloiden sulkemiskysymystä vähän tasapainoisemmin. Me investoimme tässä valtavasti ja näitä varoja pitäisi ehkä käyttää enemmän siihen, että parannetaan turvallisuutta. Sulkeminen on ollut hyvin kallista tähän mennessä ja nyt huomaan, että haluamme investoida vielä enemmän rahaa. Vielä suurempi ongelma on mielestäni siinä, että osa EUn tukivaroista – ei edes päädy Bulgariaan, vaan Venäjälle. Että Venäjä oikeastaan on näiden tukirahojen vastaanottajamaa. Sekin pitäisi ottaa huomioon, koska sehän on uskomatonta, miten paljon energiaa ja määrärahoja käytetään sulkemishankkeisiin. Sen sen pitäisi tukea enemmän sitä, että omissa maissamme voimme ratkaista loppuvarastointikysymykset. Tätä kautta voisimme luoda myöskin työpaikkoja huolehtia huoltovarmuudesta omissa maissamme. Kiitos. Nyt suljen puhujalistan, koska meillä on vielä kaksi asiaa esityslistalle. Kello 12.30 mennessä tämä pitäisi saada päätöksen. Kollega Roger Varestele. Благодаря, господин председател. Kiitoksia, Tänään me keskustelemme mietinnöstä ja tarkistuksista, mutta haluaisin aivan aluksi kiittää kaikkia hyvin mm, mainiosta yhteistyöhengestä. Todella tässä tarvitaan lisärahoitusta käytöstä poistoon. Ja todellakin että kyse on Bulgarian ydinvoimasektorista, jota täytyy tukea. Se pyrkii parantamaan energiatehokkuutta ja ottamaan uusiutuvia energialähteitä käyttöön ja niin edelleen. Muistan, että Bulgaria on poistanut käytöstä neljä ydinreaktoria. Ja tämä on merkinnyt valtavia menetyksiä tuotantokapasiteetille. EU on antanut tukea vuoteen 2009 asti ja energian säästötoimenpitein olemme saaneet eh, noin yhden kolmasosan tuoton. Joka tapauksessa EUn tukitoimien täytyy jatkua. Kun reaktorit on poistettu käytöstä, Bulgariassa ei ole tullut energiakriisiä. Ja kiitämme EUta sen tuesta. Näin olemme selvinneet vähenevästä kapasiteetista ilman kriisiä. Mikäli tällaisen kriisin olisi jouduttu, niin meidän olisi tietysti pitänyt ottaa reaktorit uudelleen käyttöön. Ja tällainen säännös on Bulgarian liittymissopimuksessa. Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen. Ja vihreät lähtevät siitä, että 40 prosenttia lisärahoitusavusta suunnattaisiin määräaikaisen äh, säilytysvarastoon. Me emme ole kuitenkaan äh, samaa mieltä tästä. Bulgarialla on erilainen äh, ydinjätteiden hoitostrategia Bulgarian suunnitelma on hyvin komission tiedossa ja jäsenvaltioiden tiedossa, jotka ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan sopimuksen. Tämän strategian mukaisesti Bulgaria aikoo käsitellä eh, ydinjätteensä myös eh, hyvin radioaktiivisen jätteen. Ja kunhan eh, tämä polttoaine on eh, käsitelty, se tietysti vie aikansa, jopa vuosikymmeniä. Mutta saman aikaan Euroopan unionin tuen ansiosta me eh, luomme väliaikaisia ydinjätteen varastopaikkoja, että voidaan käyttää noin sata vuotta. Tämä vastaa sekä maamme että EU-kumppaneiden tarpeita. Tämä rahoitustuki auttaa myös äh, rakentamaan äh, keski äh, radioaktiivisen jätteen varastoja. Me emme ole erityisesti ja, hakeneet tukea muille asioille. Ne eivät suorastaan liity näiden neljän reaktorin käytöstä poistamisen. Mikäli ei estämä ehtoja, niin ainoastaan sidomme näiden varojen käytön pitkäksi ajaksi. Sillä olisi vain kielteisiä seurauksia, eikä sitä tule sallia. Kiitoksia. Pane předsedající, jenom krátkou poznámku. Minulla on aivan lyhyt huomautus. Olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että täytyy huolehtia ydinjätteiden säilyttämisen korkeista eh, standardeista ja turvaisuudesta. Mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon myös se, että myös Venäjällä voitaisiin käsitellä eh, radiaateja ja säilyttää sitä turvallisesti mikäli vain tarvittavat standardit saadaan silläkin käyttöön. Täytyy ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden tilanne. Tsekki oli ainoa valtio, joka ei antanut periksi ydinvoimasektorin kohdalla, vaan me pidimme kiinni Eh, ydinreaktoreistamme suunnilleen sama, eh, samalla tavalla kuin mitä ne olivat olleet ennen jäsenyttämme. Mutta valitettavasti esimerkiksi Slovakit joutuivat eh, sulkemaan ydinreaktoreita ja perusteet sulkemiselle olivat poliittisia eivätkä teknisiä. Ja täytyy esimerkiksi katsoa, että Bulgaria on energian viejä mutta ei tämä vientienergia saadaan lähteistä, jotka tuottavat hiilidioksidia. Koko Balkanin alue kärsi energiapulasta. Ja eh, kun kosloduissa reaktoreita suljetaan, niin tämä vain pahentaa tilannetta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos, edustaja Pachiches. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, taip pat naudodamasis noriu. Puheenjohtaja, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää tärkeän mietinnön laadinnasta. Lyhyesti minun täytyy kuitenkin mainita, että kolme maata, joissa on valtavia poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, niitä ei pitäisi nyt kadehtia koska 2001 vuoden jälkeen jokainen poliittinen puolue tai ihan vain tavalliset kadumiehetkin ovat joutaneet, joutuneet selittämään näitä päätöksiä. Nämä ovat oikeita päätöksiä, mutta moni, monin, monien on näitä vaikeaa ymmärtää. Liettuossa olemme tällä hetkellä tyytyväisiä siitä, että energian hinta on noussut 15 prosenttia, ei 40 prosenttia niin kuin on ennakoitu. Uskon, että samantyyppinen tilanne on kahdessa muussakin maassa. Tuen joitakin tarkistuksia, erityisesti niitä, jotka käsittelevät EBRDn roolia ja rahoitusta ja käytöstä voitosta. Tilintarkastustuomioistuimen mielestäni pitäisi tarkistaa joitakin kohtia tässä asiassa. Tämä on toinen tärkeä asia, jonka esittelijäkin on on ottanut esille, miten siis hallinnoidaan ydinjätettä. Mielestäni komission pitäisi laatia ehdotus siitä, kuinka tulevaisuudessa käsittelemme tätä kysymystä, koska tämä on todellakin erittäin herkkä poliittinen ja sosiaalinen kysymys. Liettua tällä hetkellä rakentaa varastointitiloja, Bulgaria myös, mutta Mielestäni tämä ei tule riittämään tulevaisuudessa, siksi meidän pitäisi alkaa keskustella tästä asiasta jo nyt. Minä tuen kollegaani, joka täällä sanoi, että meidän pitäisi toimia asiassa yhtenäisinä, koska tämä on rahoituksellisesti ja poliittisesti vielä herkempi asia. Kiitoksia. Sydämestä kiitokset. Kollega Harms, esittelijä, pyydän puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Se on aika loppumassa. Niin, minun täytyy sanoa, että pahoittelen sitä, että komission edustajat eivät käyttäneet. Ei vaan te pyysitte puheenvuoroa, sanoi puheenjohtaja. Voin puhua ehkä lopuksi, sanoi esittelijä. Mielelläni puhuisin ihan lopuksi, jos ehkä komissio puhuu ensin. No te pyysitte puheenvuoroa, enkä halunnut olla antamatta jäsenelle puheenvuoroa. Komission edustaja Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Tätä kai mielellämme vastaamme suoraan esitettyihin kysymyksiin. Meidän ehdotuksemme liittyen lähtötilanne, joka liittyy rahoitukseen, on seuraavanlainen. Jäsenyyssopimuksen jälkeen rahoitus oli turvattu vuoteen 2009 Liettuan ja Slovakian osalta rahoitus turvattiin vuoteen 2013. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos haluamme, että bulgarialaisia kohdellaan samoin, tarvitaan uusi ehdotus, joka kattaa vuodet 2010-2013, ja tämä uusi ehdotus on teillä nyt käsillä. Toiseksi se, missä ollaan eri mieltä esittelijän kanssa, on oikeastaan vain se, miten nuo 120 miljoonaa tuo toinen summa käytetään joko energiatoimiin tai toimiin, joiden kautta huolehditaan ydinpolttoaineen loppuvarastoinnista. Pahoittelen myöskin sitä, että tässä on aika ero siinä mielessä, että tätä käsitellään nyt ja ehdotus ydinjäten osalta on vasta tulossa, mutta tätä ei voitu välttää, koska Bulgarian rahoituskysymyksessä oli aikapaineita, mutta komission työohjelmassa, joka on parlamentinkin käytössä, ja puheenjohtaja Barroson ja komission jäsen Oettingerin lupausten mukaan aivan selvästi komission tavoitteena on – tämän vuoden toisella puoliskolla tehdä ehdotus, joka koskee ydinjätteen loppuvarastointia. Tämä ehdotus tietenkin myöskin käsittelee näitä kysymyksiä, ja jos Kosloduin kysymyksissä olisi jo päätetty loppuvarastoinnin osalta myös, niin tämä tavallaan loisi ennakkotapauksen tämän ehdotuksen osalta ja silloin kuultaisiin muita ääniä, jotka myös haluaisivat rahoitusta loppuvarastointikysymysten hoitamiseen ja tämä saattaisi johtaa kilpailujen vääristymiseen. Eli miksi Bulgaria saisi tässä suosituimmuuskäsittelyn tavallaan loppuvarastoinnin osalta? Meistä on kyllä järkevää rahoittaa energiatoimia 120 miljoonan euron määrällä, koska emme saa unohtaa sitä, että nämä reaktorit, jotka suljettiin, ylittävät sen kapasiteetin, mitä on syntynyt myös energiatehokkuustoimien kautta. Toisaalta tuotanto Bulgariassa on erilainen – samoin kuin verkostojen tilanne. Siellä on kyllä merkittävää investoinnin tarvetta. Jokainen varmasti tietää, miten paljon energiaa Bulgariassa käytetään paljon yli EUn keskiarvon, joten erityisesti energiatehokkuustoimissa olisi paljonkin järkeä. Sehän käy ilmi myös esittelijän mietintöluonnoksesta. Bulgarian tilanne on sellainen, ettei siellä sähköstä syntynyt pulaa, mutta sähkön vienti alueelle on vähentynyt. Toisaalta on niin, että näiden neljän reaktorin korvaaminen osittain tehtiin perinteisten voimaloiden voimalla. Silloin syntyy hiilidioksidipäästöjä Tämä siis on johtanut hiilidioksidipäästöjen kasvuun. Viittaus tarkastustuomioistuimeen. Me tuemme näitä aloitteita. Tällä hetkellä juuri tarkastellaan näitä ohjelmia Liettuan, Slovakian ja Bulgarian, siis jokaisen kolmen jäsenvaltion osalta. Ja me komissiona myös olemme pyytäneet Voronice-ohjelman tilintarkastusta ja seuraavaksi saamme kuulla edistyksestä myöskin tämän tarkastuksen yhteydessä. Lyhyesti ja yhteenvedonomaisesti kiitämme edustaja Harmsin mietinnöstä, saamastamme tuesta. Me olemme sitä mieltä, että nuo 120 miljoonaa energiatoimiin on ihan järkevä ehdotus siksikin, että toimia tuetaan Letossa ja Slovakiassa myös vuoteen 2013 asti. Jos haluamme siis puhua tällaisista yhtenäisistä mahdollisuuksista näiden kolmen jäsenvaltion kesken, olisi järkevää myöskin tässä yhteydessä tukea Bulgarian energiatoimia vuoteen 2013 asti. Kiitos puheenjohtaja. Oikein sydämestä kiitokset. Edustaja Hans. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös komission edustajan puheenvuorosta. Erittäin hyvässä yhteistyössä toimimme komission kanssa, kun tutkin asioita mietintöluonnostani niin varten. Ja luvut, jotka tulevat esiin aina keskusteluissa, liittyvät myöskin komission tietoihin, joita on keskustelun aikana saatu. Niistä kiittäisin. Vielä oikeastaan puuttuisin kahteen aiheeseen, jotka ovat mielestäni nyt tärkeitä äänestyksen jälkeenkin varmasti. Olen kyllä todella pahoillani siitä, että pidetään niin normaalina sitä, että erittäin radioaktiivinen jäte Euroopan unionista – viedään jälleen käsittelyyn tai loppuvarastointiinkin Venäjälle ilman, että selkeästi ymmärretään, minkälainen kuormitus tässä syntyy ihmisten terveyden ja ympäristön suuntaan. Haluaisin painottaa, että olen komission jäsen Oettingerille kiitollinen siitä, että hän on selkeästi sanonut, että tämä ei voi jatkua. Vetoaisin kollegoihin, erityisesti Bulgarian kollegoihin, jotta nyt vielä voimakkaammin toimittaisiin sen puolesta, ettei joskus oteta, kuten käsiteltyä jätettä, takaisin, vaan että tänä päivänä jo kannetaan vastuu siitä ydinjätteestä, joka syntyy omassa maassa. Sähkön tuotannon kauttahan Bulgariassakin on ansaittu melko merkittäviä määriä rahaa, ja että tämä vastuu myöskin on kannettava. Nythän on kyse jo siitä, että vuosikymmeniä on tuotettu ydinvoimalla sähköä ilman, että on ollenkaan pohdittu sitä, miten huolehditaan juuri erittäin radioaktiivisen jätteen loppuvarastoinnista. Ja tukiohjelma, joka koskee Koslodyn jäteallentoja, purkutöitä tai Puhunitsen voimala tai Ignalinan voimala. Nämä ohjelmathan olivat ohjelmia, joihin liittyy tavoite, että huolehditaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista. Tämä ei voi tarkoittaa sitä, että jäte yksinkertaisesti viedään Venäjälle asti. Lisäksi aina pohdin sitä, miksi uusissa EUn jäsenvaltioissa osittain niin kovasti pelätään sitä, että ollaan riippuvaisia Gazpromin kaasukuljetuksista ja toisaalta ei ole kehitelty tai nähty, että pelätään sitä, että ollaan Rosatomista riippuvaisia, kun puhutaan infrastruktuurista. Sieltä ei viedä ainoastaan Bulgarian, vaan muuallekin ihan perusasioita, jotka mahdollistavat ydinohjelmien toteuttamisen. Rosatom on mukana myöskin tarjoamassa uusia voimaloita, joten varmasti yritys, joka mielellään huolehtii näistä kysymyksistä myöskin loppuvarastoinnista, mutta onko tämä nyt sitten se tapa, jolla luodaan enemmän riippumattomuutta energian tuonin osalta? Käsittääkseni Rosatom on Gazpromin sataprosenttinen tytäryhtiö ja kaikki, mikä liittyy ydinvoimaloiden infrastruktuuriin, tulee sieltä ja tämä vain vahvistaa vanhoja riippuvuussuhteita eikä suinkaan luo riippumattomuutta. Mutta nämä ovat kysymyksiä, joista keskustelemme edelleen, kun komission jäsen Oettinger on esittänyt direktiivin luonnoksen. Voin vain toivoa, että se on niin kunnianhimoinen kuin mitä Oettinger kuulemisensa yhteydessä esitti, niin että turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus todella – tulee voimakkaasti esiin ja että talousintressejä pidetään tässä vähemmän tärkeämpänä kuin turvallisuutta. Kiitos oikein paljon huomiosta ja odotan mielenkiinnolla äänestystä. Kiitos. Seuraavana esityslistalla on kyse uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittäminen. Ilda Figureira on valmistelija. Antaisin hänelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Pyydän todella, että hoidamme tämän kymmenessä minuutissa ja sitten kymmenen minuuttia vielä esityslistan viimeisen kohtaan. Obrigada, signor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vastuuvaliokunta on työllisyysasiain valiokunta. Ja meitä on pyydetty antamaan lausunto. lausunnon pitäisi heijastella tämän valiokunnan näkemyksen. Mielestäni tänään olemme jo keskustelleet asioista, jotka pitäisi ottaa huomioon tämänkin lausunnon laatimisessa. Puhuja keskeyttää mikrofonin poissa. importantes. Edessä on siis aikamoisia haasteita kun pyrimme kestävään talouteen ja pyrimme sitä puolustamaan tavalla, joka takaa sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen. Tämä kattaa kysymyksiä kuten energiatehokkuus, innovaatio, mutta myös pitäisi löytää vastauksia joihinkin sosiaalisiin kysymyksiin ja haasteet, joita tällä hetkellä on unionissa ja myös maailmanlaajuisesti niitä on käsitelty tässä. Työttömyys, ilmastonmuutos, sosiaalinen mukaanotto, resurssien vähäisyys ja niin edelleen. Täytyy myös käsitellä sellaisia kysymyksiä kuten kilpailukyky. Joten tämä taustana kaikelle tälle. Ja meidän pitää jatkossakin pyrkiä edistämään työpaikkoihin liittyy työntekijän oikeudet pitää te- tehostaa energiaan käytön tehokkuutta edelleen. Meidän ei pidä unohtaa sitä seikkaa, että meillä on tiettyjä teollisuudenaloja toimimassa Euroopassa. Jotkut näistä teollisuuden aloista ovat sellaisia, joissa meillä on paljon tietotaitoa Jotkut taas ovat valtavan tärkeitä alueellisesti ja paikallisesti, erityisesti työpaikkojen kannalta. Joten mielestäni meidän pitää löytää oikea tasapaino innovaation ja toisaalta sen välillä teollisuus, teollisuuden pyörät pyöreivät työpaikkojen mielestäni voidaan luoda energiatehokkuuden kautta, kaikilla sektoreilla. Tämä voi johtaa siihen, että edistetään muunlaisia energioita, kuten eh, ilmastoinnissa, jäähdytystoiminnassa, eh, kuljetuksissa, ja kaikki sektorit, mitä, mitä liittyy autoiluun, uusiin teknologioihin, tietoteknologiaan. Desenvolvimento e a aplicação generalizada de tecnologias energéticas limpas. Ja sitten meidän pitää pystyä tarjoamaan kestävää, puhdasta energiateknologiaa, mutta edelleen kerran haluaisin kiinnittää huomiota seuraavaan. Meillä on sellaisiakin te- aloja, kuten elektroniikka, kaapeliteollisuus, vaateteollisuus, jotka joillakin alueilla ovat äärimmäisen merkittäviä aloja. Ne ovat tärkeitä, mitä tulee työpaikkojen määrään. Erityisesti naistyövoimasta on usein kysymys. Ja nämä erityispiirteet ja erityistilanteet täytyy ottaa huomioon, joten meidän täytyy edistää toisaalta innovaatiota, mutta samalla puolustaa olevassa olevaa teollisuutta ja työpaikkoja. Tässä on joitakin haasteita, jotka pitää ottaa huomioon. Kiinnostaa kuulla teiltä näkemyksiä näistä asioista. Edelleen ei pidä myöskään unohtaa pk-yrityksiä. Num, num clima de, uh miten teollisuudelle ja pk-yrityksille myös voidaan tarjota tukea innovoinnissa, koska monillahan niistä on tällä hetkellä taloudellisia ongelmia. Ne eivät saa helposti rahoitusta myös yhteisön järjestelmistä, koska varsin usein paperityö on aika valtaisaa ja usein ehdot ovat sellaisia, esimerkiksi yhteisrahoitusehdot, ja monien pk-yritysten on vaikea löytää tätä omaa osuutta rahoituksesta. Työpaikkojen luominen näinä aikoina on todella tärkeä haaste. Se ei todellakaan ole mikään helppo tehtävä. Pitäisi luoda uusia työpaikkoja ja säilyttää vanhoja samanaikaisesti. Tässä on joitakin ajatuksia joita haluaisin ottaa mukaan mietintöön. Mutta ehdottaisin myös, että komission pitäisi ottaa uudelleen lähestymistapa näissä asioissa. Sen pitäisi tukea uudella tavalla pk-yrityksiä. Uusi lähestymistapa on tarpeen myös, kun puolustetaan EUn teollisuuden aloja. Huomenna keskustelemme vielä enemmän tästä innovaatio varmaankin löytää moniakin vastauksia näihin haasteisiin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon siitä, että puhuitte lyhyesti. Ja pyytäisin muitakin puhujia toimimaan samoin. Kollega ensin. Lugupeetud kollegit, meidän praegune arutelu jatkusuutlikku kasvu... Kiitoksia. Kun puhumme kestävästä kasvusta, tai vähähiilisestä taloudesta, niin eh, tässä käytetään paljon hyvin epäselviä kiertoilmauksia. Kysymys on myös eh, Eurooppa 2020 strategiasta, mutta kuitenkin komission käyttämät muotoilut ovat hyvin epämääräisiä. Itrean valiokunnan täytyy kysyä itseltään, mitkä ovat teollisuutemme merkittävimpiä pullonkauloja tulevaisuudessa ja kuinka voimme pärjätä globaalissa kilpailussa ja luoda uusia ja parempia työpaikkoja, huolehtia tulevasta kasvusta. Fossiilisista energialähteistä halutaan meitä eroon mutta meidän täytyy huolehtia myös muista voimavaroista. Eh, viime vuosina me olemme saaneet 35-40 eh, prosenttia eh, uusia energiaa käyttöön, mutta Kiinassa kasvavauhti on ollut 100 prosenttia. Ja tietenkin kyse ei ole ainoastaan resurssien käytön vähentäminen, vaan myöskin se, että saadaan tämä kestävälle tasolle, niin että koko teollisuudesta tulee kestävä. Meidän kulutuksemme on ollut hyvin resurssipohjaista, niitä vaativaa. Joten meidän täytyy eh, tavallaan dematerialisoida teollisuuttamme. Meidän täytyy huolehtia myös energiatehokkuudesta. Meidän täytyy Eh, pidemmällä aikavälillä eh, vähentää hiiltä tarvitsevien materiaalien käyttöä. Meidän täytyy siis saada mahdollisimman paljon eh, tuloksia, tuotteita aikaiseksi mahdollisimman vähällä, vähillä resursseilla. Kuitenkin meidän aikahorisonttimme ei ulotu 30-40 vuotta pidemmälle – edessä ilmastonmuutoksen eh, puitteissa. Meidän täytyy siis eh, huolehtia siitä, että saamme hyödyn irti eh, tieteestämme. Muut odottavat meiltä tuloksia. Meillä on paljon erilaisia EUn projekteja, jotka eivät kuitenkaan tue tällaista paradigman muutosta. Meidän täytyy luoda uusia välineitä ja muokata nykyisiä. Esimerkiksi rakennusmateriaalit ovat tällainen ala. Meidän täytyisi käyttää niitä tutkimuslaitoksia ja yrityksiä, jotka ovat valmiita eh, edistämään tätä. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki ympäristövaikutukset. Miksi aloittaisi rakennuksista, sillä niillä on valtava eh, ympäristövaikutus. Minä aion tehdä useita tarkistuksia, joissa käyttäisin suorempaa kieltä. Miten pitäisi suuntautua tulevaisuuteen ja olla tarkkoja. Meidän täytyy huolehtia siitä, että olemme eturintamassa muuttamassa taloutemme rakenteita ja näin turvataan tulevaisuus. Kiitos paljon kollega Shadow. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tässä on jo sanottukin, että tähän liittyy valtava haaste, uskottava potentiaali myös, kun muutetaan ekologisesti tuotantomallejamme. Jos koetaan keskiarvo, niin huomaa, että esimerkiksi perinteisessä energiateollisuudessa on, kahdenlaisia. tässä on pääaikaisia työpaikkoja millään pelissä, kun otetaan huomioon uusiutuva energia, vaikka rakennusteollisuudessa tai joukkoliikenteessä, niin silloin puhutaan kahdeksasta täystyöpaikasta per miljoona euroa. Siis sektorit, jotka jo nyt ovat toiminnassa, ne ovat, pystyvät luomaan valtavasti työpaikkoja ajatellen perinteistä vanhaa teollisuutta, joten potentiaali työpaikkojen suhteen on huomattavaa. Siis missä tilanteessa nyt EU:ssa ollaan, kun ehkä ei ole investoitu valtavasti tähän sektoriin, edessä on se, mitä voitaisiin kutsua kahdenlaiseksi tilanteeksi. Toisaalta perinteinen teollisuus vaihtaa paikkaa, muuttaa ja potentiaalinen tulevaisuuden teollisuus siirtyy myös muille alueille maailmassa, jotka ovat ottaneet nämä sektorit todellakin huomioon. Mielestäni olennaista mietinnössä täytyy olla se, että luodaan investointipuitteet, jotka ovat pysyvät, kestävät kaikille näille aktiivisektoreille. sektoreille. Liian usein ikävä kyllä jäsenvaltiossa näkee sellaista esimerkiksi Ranskassa järjestelmät ja hallinnolliset puitteet ovat erittäin epävakaat esimerkiksi uusiutuvan energian kohdalla, joten pitää pystyä antaa tällaiset 10, 15, 20 vuodenkin puitteet, jotta investoijat voivat todellakin rauhassa investoida. Sitten pitäisi auttaa pk-yrityksiä, että ne voivat paremmin tunnistaa Miten sit ryhtyvät toimintaan uusilla aloilla? Yhä enemmän on tutkimuksia jäsenvaltioista, joissa sanotaan, että tämä teollisuus, tämä autoteollisuuden alihankkija voisi kykyjensä kautta olla hyvä alihankkija autoteollisuudella, jossa on tällä hetkellä paljon työpaikkoja, mutta olla alihankkijana myös ö, tuuliteollisuudelle niiden pitää siis pk pitää helpommin pystyä tunnistamaan tällaisia uusia aloita ja muuttamaan tuotantoaan. Sitten tietysti palkansaajiin liittyvä kysymys. Liian usein jäsenvaltioissa nähdään, että jäsenval- menetetään työpaikkoja perinteisellä alueella ja sitten he odottavat, että heistä huolehditaan, jotta alettaisiin muuttamaan toimintaa toisiin aloihin. Pitäisi todellakin painostaa, panostaa yrityksiin yrityksiin, jotka investoivat tulevaisuuden teknologioihin. Ajattelen tässä esimerkiksi jalostusta. Tiedän, että on liikaa jalostuskapasiteettia Euroopassa, ja sitten on yrityksiä, joilla on miljardeja voittoa, ja ne kuitenkin hylkävät, heittävät ulos työntekijänsä, vaikka voisivat, voisivat investoida tulevaisuuden aloihin. Kiitoksia. Bedanke mich herzlich. kiitokset. Näin päätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kysyisin tulkeilta, voisimmeko saada pari minuuttia, minuuttia yliaikaa, kun me kovasti tässä kiirehdimme. Seuraavana kohta 15 Langenin aihe. Tämä on ensimmäinen keskustelu, eli kaikkea ei tarvitse tänään käsitellä. Valmistelija Langen ensin. Kiitos. Tässä on kyse neuvosto- parlamentin asetuksesta, jossa asetetaan uusien kevyden hyötyaineen päästön normit hiilidioksidin lainsäädännön yhteydessä. 28. lokakuuta 2009 tämä ehdotus tehtiin, se on viiden kuukauden ikäinen nyt. Ympäristövaliokunta hoitaa tätä vastuuvaliokuntana, mutta erityismenettelyssä me pääsemme käsittelemään sitä tasavertaisena. Se on erityisen tärkeää meille siksi, että jos ajatellaan taloudellisia ja teollisuuspoliittisia vaikutuksia, niin ne koskettavat erityisesti pk-yrityksiä, koska näitä kevyitä hyötyajoneuvoja käytetään juuri pk-yrityksissä. Sitten tähtiät, kukkakauppiat, ketkä tahansa käyttävät näitä pk-yrityksistä. Ei niinkään suurissa yrityksissä käytetä näitä. Ja siksi vaikutukset teollisuuspoliittisesti ja talouspoliittisesti ovat selkeästi enemmän vaikuttavia kuin henkilöautojen osalta. Nykylukujen mukaan vuodelta 2009 maailmanlaajuisesti 39,4 miljoonaa Henkilöautoja on noin 10 miljoonaa kevyttä hyötyajoneuvoa, kevyitä ja raskaampia, mutta lähinnä kevyitä. Jos ajatellaan hyötyajoneuvoja, niin Kiina tällä hetkellä jo tuottaa 50 prosenttia koko maailman tuotannosta, henkilöautojen osalta vain 17 prosenttia, joten näette, että tämä on myös kysymys, joka menee paljon laajemmalle, kun ajattelen vain eurooppalaista tuotantoa. Komissio on tehnyt ehdotuksensa joka perustuu päätökseen lokakuulta 2000 yli 10 vuotta sitten. Itse säätely oli ajatuksena henkilöautojen osalta. Olemme nähneet, että itse säätely ei riittänyt. Siksi lähdettiin melko kunnianhimoisen, vaikka kaikki eivät pitäneet tästä ehdotuksesta. Se oli kunnianhimoinen ehdotus pitkällä aikavälillä 95 rajaksi hiilidioksidipäästölle per ajettu kilometri. Ja kevyen hyötyajoneen osalta komissio on tehnyt vastaavasti ehdotuksia. Kevyet hyötyajoneuvot on yksi kategoriassa kokonaispaino 3,5 ja kolme luokkaa. Pari ensimmäistä rekisteröityvät usein henkilöautoina ja kolmas luokka on jo itsenäinen ryhmänsä. Komission ehdotukset, ajattelen, että aikaan vähän, niin puhun ihan lyhyesti. Komissio ehdottaa tavoitteeksi 175 grammaa ja alkukausi 2015-2016. Miten kaiken kaikkiaan nyt toimisimme? Tehdäänkö nämä rinnakkain lainsäädännön kanssa, joka koskee henkilöautoja, vai tarvitaanko erityissäännöt. Minä haluaisin mielelläni ehdottaa, että tästä siirtymäkauden pituudesta vielä keskustellaan, ehkä sitä pitäisi vähän pidentää. Ja sitten pitkän aikavälin tavoite, 135 grammaa vuodesta 2020. Jos verrataan henkilöautoihin, niin 120 grammaa oli tavoitteena ensivaiheessa. Nyt 175 eli 25 grammaa enemmän pitkällä aikavälillä. Ja nyt komission kunnianhimoisempi, kun näitä on pitkän aikavälin, pitkän aikavälin tavoitetta 135. Päästäänkö siihen, sitä arvioidaan hyvin vaihtelevasti. Siitäkin aiheesta on keskusteltava. Sitten meillä on erityisongelma. Ajoneuvot, joita valmistellaan eri vaiheissa, siis auton valmistaja – huolehti vain korista ja moottorista ja sitten erityisasiantuntijat luovat ehkä yhden version vaan tai tarjoavat muuten palveluita, joilla rakennetaan tämän varaan. Miten toimitaan komissio? on ehdottanut väliaikaista menetelmää niin, että valmistelija, valmistaja kantaa kokonaisajoneuvon päästöt. Tämä on on keskusteltava hyvin kiistanalaisesti autoteollisuudessa on hyvinkin merkittäviä varauksia tämän osalta ja ehdottaa, että otettaisiin keskiarvo. Komissio on katsonut kahta mallia, joten tässäkin odotamme komissiolta ratkaisun malleja. Sitten seuraava aihe, sakkomaksut. Niistä kiisteltiin kovasti. Ja tässä kevyiden hyötyajoneuvojen osalta esitetään ne korkeammalle tasolle kuin henkilöautojen osalta – kun ylitetään tietty grammamäärä, niin puhuttaisiin 120 eurosta grammaa kohden. Minä hylkään tuon, sen haluan sanoa selvästi, tuon aivan liikaa. Se kuormittaisi aivan liikaa PK-yritysalaa. Ja siis todella tekisi liian kalliiksi kevyiden hyötyaineen käytön. Ja sitten bonukset. Nämä superbonukset, joista on puhuttu, tässä komissio on tehnyt ehdotuksensa, joka sen alle, mitä henkilöautojen osalta tehtiin. Ja viimeinen seikka, jonka haluan mainita, on pienten sarjen valmistajien poikkeudet. 22 000 ajoneuvoa on komission ehdotus. Tällainen ehdotus tehtiin myöskin henkilöautojen osalta, mutta miten tämä arvio on esitetty, onko se valittu tietyn prosenttiosuuden pohjalta vai miten. Ehkä tuota voitaisiin vähän korottaa. Tämän lisäksi haluaisin ensimmäisen keskustelun pohjalta 17 maaliskuuta Envivaliokunnassa. Tämän keskustelun pohjalta sanoi jotain pitkän aikavälin tavoitteeseen. Suhtauduttiin silloin kriittisesti. Ja tuo harmonisointi, joka noudattelisi henkilöautojen sääntöjä liittyen noihin sakkomaksuihin ja superbonuksiin. Niistä keskusteltuun sitten tuo 175 grammaa tavoitteena otettiin myöskin esiin. Sitten puhuttiin myöskin nopeusrajoituksesta. Se on epäsuoran komission ehdotuksessa muuten mukanakin. Eli että sinne rakennettaisiin valvontalaitteita näihin ajoneuvoihin valvomaan nopeutta. Komission ehdotuksessa mennä mielestäni kaiken kaikkiaan oikeaan suuntaan. Sitä haluaisin painottaa, mutta yksittäisissä kysymyksissä tarvittaisiin ehkä lisätäydennystä ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, jos saadaan ensimmäisessä käsittelyssä sopu, että kohdeltaisiin samantyyppisesti tätä kuin henkilöautojen hiilidioksidipäästö. Kiitos hyvät kollegat. Viisi puheenvuoropyyntöä. Ja se onnistuu vain, jos jokainen puhuu minuutin tai kaksi. Muuten Ihmiset eivät saa enää puhuttua, koska tulkit eivät enää ole paikalla. Pyydän siis todella, että jokainen puhuu lyhyesti. Edustaja Perillä ensin varjaesittelijänä. Io accolgo la esigenza che ha prospettato il Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Toivon, että seuraavissa keskusteluissa voimme palata hiukan syvällisemmin näihin asioihin, koska nämähän ovat olennaisen tärkeitä asioita, niin kuin esittelijä selvästi totesi itse. Halusin vain nopeasti viitata pitkän aikavälin tavoitteeseen artikkeliin 1. 2020 eteenpäin tavoitteena on 135 päästöt kiperkilometri ajoneuvoissa jo kaikissa. Joten tässä nyt pitäisi kommentoida, jos tähä, tässä onnistutaan. Se vaatii sitä, että käytetään teknologioita, sähköisiä elektronisia teknologioita, eikä tiedä välttämättä, onko se käyttökelpoista. Tarvitaan äh, ratkaisuja, joita ei hyvin vielä tunneta, eikä tunneta kaikkia päästösyklejä Pitää muuttaa laitteistoa ja tämä vaikuttaa taloudellisesti. Vielä tilannetta pystytään etukäteen tuntemaan. Tuntuu myös epätodennäköiseltä, että määritellään näin pitkän aikavälin tavoitteita ilman, että ollaan varmoja siitä, missä määrin tämä on teknologisesti toteutettavissa. Pitää pystyä arvioimaan myös vaikutuksia. Komissio joutuu tuota tutkimuksia tekemään tulevaisuudessa ja mielestäni tämä synnyttää epävarmuutta markkinoilla. Tämä on vähän toivottavaa. Kuitenkin toivottavaa mielestäni on, jos, että ennen kuin määritellään näin tiukkoja arvoja, pitää todellakin suorittaa kunnollinen vaikutusarviointi ja vasta sen jälkeen voidaan määritellä tavoitteita. Tähän liittyy toinenkin aspekti tähän ehdotukseen, joka huolestuttaa nimittäin kahdeksan artikla, jossa puhutaan rahoituksesta, sanktioista, päästöistä, jos ylitetään kynnyksiä, mennään mennä vuoteen 2018 saakka. Summa, summa on 120 euroa. Tämä on valtava summa verrattuna 95 euroon, joka koski autoja muilla, muissa sektoreissa. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että säilytettäisiin tämänhetkiset säännöt autojen kohdalla. Kiitoksia. Um, Kiitos oikein paljon uh, welcoming what the rapporteur said about small businesses. Kiitos oikein paljon siihen liittyen, mitä Vestelä sanoi PK-yrityksistä. Meillä on erityisvastuu PK-yrityksien suuntaan ja luin, että kaikki, jokainen euro, joka investoidaan kevyiden hyötyajoneuvojen niin hyöty olisi 1,4 euroa hyötynä. Ja tämä voisi olla suurempikin luku, kun polttoaineiden hinnat nousevat. Eli näin voitaisiin nähdä, että näiden kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormikysymykset voivat tehdä tärkeitä PK-alalle. Tämä ehdotus otettiin esiin ensin helmikuussa 2007, kun puhuttiin lisätoimistolla kompensoidaan näitä henkilöautojen aloitteita. Paljon nyt paljon on nähty, että valmistajat voivat parantaa henkilöautoja nopeammin kuin mitä luultiin. Ja tämä on mielestäni hyvin myönteinen viesti ja kannustava viesti kun keskustelemme juuri näistä kevyistä hyötyajoneuvoista. Pakettiautot eivät tietenkään ole henkilöautoja, niihin liittyy selkeitä eroja. Ja aerodynamiikasta on hankalampi huolehtia. Niihin liittyy vaatimuksia, jotka liittyvät painoon ja siihen, miten paljon niihin voidaan kuormata. Ja kuten esittelijä sanoi, hankaluutena on se, että nämä hyötyajoneuvot voivat olla monenlaisia ja että – korin päälle rakennetaan lisää eri vaiheissa ja tämä on asia, joka on otettava huomioon, kun tätä kysymystä käsitellään. Toisaalta monet parannuksista, joihin on päästy vuoden 2007 jälkeen dieselmoottoreiden osalta, hyvin nopeasti voidaan siirtää suoraan myöskin kevyisiin neuvoihin tai pakettiautoihin. 20 prosenttisesti viime vuosina on parannettu dieselhenkilöautojen päästöjä silloin, kun parannuksia on tehty. Ja siksi tuo on siis myös myönteinen merkki. Lisäksi mielestäni, kun ajatellaan sähköajoneuvoja, niin tämä on myönteistä. myös ilman tätä lainsäädäntöä myös sähköautot tällä alalla tai sähköiset hyötyajoneuvot ovat valmisteilla ja ovat olleet jo muutaman vuoden ainakin minun alueellani. Tämä on helpompaa kuin henkilötön osalta. Koska aikaan vähän halusin vain sanoa, että 160 grammaa vuoteen 2016 ja 120 vuoteen 2020 olisi mahdollista, kun meillä on nyt lisävarmuutta. Seuraava esittelijä. Eh, Puhun aivan lyhyesti. Olen Langin kanssa varsin samaa mieltä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia siinä, että säädämme jotain, mutta emme tiedä, kuinka tämä vaikuttaa koko rakenteeseen. Tarvitsemme todellakin enemmän aikaa kunnon keskustelulle. Tarvitsemme myös analyyttisia lukuja. Eli mitä tämä merkitsisi ei ainoastaan autoteollisuuden kannalta, tarvitsemme myös eh, PK-yritysten näkökulman. Tarvitsemme siis kunnon analyyttisia lukuja, eikä eh, kyseessä saa olla ainoastaan se, että julistamme jotain tavoitteita ja sitten jonkin sektorin eh, asetamme tässä kohteeksi. Tässä aivan lyhyesti. Kiitoksia. Sydämestä kiitokset, kollega Shadow. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hämmästynyt nähdessäni, että välttämättä ei ole opittu täysin niistä keskusteluista, joita Euroopassa ja parlamentissa on autoteollisuudesta käyty. Aina on aina sektori, joka on jossakin hirveässä kriisissä ja tällä hetkellä joilla joissakin vapaakauppasopimuksissa kauppakumppaneiden kanssa nyt jo Euroopassa joudutaan neuvottelemaan poikkeuksista ajatellen pää, päästökysymyksiä autossa. Nyt on jo olemassa järjestelmä, jossa Eurooppa joutuu tyydyttämään tiettyjä rakennustrategiaa. Se ei kuitenkaan hanki sellaista teollisuutta, joka on täysin kilpailukykyinen, innovoiva ja joka itse asiassa olisi silloin vahva teollisuuden ala, joka pysyy Euroopassa. Tämä liittyy tähän aikaisempaan keskusteluumme alueista, joista pitäisi edistää. Mutta kun ajatellaan energiakriisiä, sosiaalista kriisiä, auton valmistajat menivät paljon nopeammin eteenpäin kuin väittivät pystyvänsä silloin, kun puhuttiin lainsäädännöstä päästöjen kohdalla. Ja tällä hetkellä palataan uudestaan tähän ja sanotaan, että auton valmistajat eivät pysty täyttämään näitä tavoitteita. Innovaatiota ei ole. Miten tämä vaikuttaisi? Vaikutus auton valmistajien kevy, kevyt hyötyajoneuvot, jotka ovat aina kieltäytyneet sopeutumasta näihin vaateisiin yhteiskunnassa. Joten tässä keskustelussa meidän pitäisi saada teidät vakuutuneeksi siitä, että 100 gramman tavoite ja 125 grammaa vuonna 2020 ovat tavoitteet, jotka ovat kylläkin realistisia ja myös hyödyttävät itse teollisuutta ja eurooppalaisia. Sydämestä kiitos. kollega Mäkis. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, met, mij, met de voor... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Tämä on hieno tilaisuus. En usko, että lainsäädäntö voisi olla tarpeeksi eh, kunnianhimoista No, tarvitsemme joka tapauksessa siirtymään aikaa eh, näille hyötyajoneuvoille. Meidän täytyisi päästä eteenpäin ja asettaa nämä samalle tasolle kuin eh, matkustajanovellekin. Joka tapauksessa teollisuudella on valtavat innovointimahdollisuudet ja minä uskon ja toivon, että se sitä hyödyntää. Esimerkiksi Kiina on valtavasti edellä markkinaosuudessa. Ja me näemme, että tilauksiakin on paljon enemmän Kiinasta. Joten meidän täytyy todellakin tarttua toimeen, lähteä kurmaan kiinni. Ja tarvitsemme todellakin mahdollisten innovointikykyjen täysimääräistä hyödyntämistä autoteollisuudessa. Meidän täytyy pitää kiinni kunnianhimoista tavoitteistamme. Näin saamme aikaan uutta teollisuutta aivan muutamassa vuodessa. Ja näinhän me haluammekin. Kiitoksia. Sydämestä kiitokset. Venä Langenko vielä puoli minuuttia vain. Kiitos paljon keskustelusta. Minä saan valmiiksi mietintöni loppuviikosta, sitten se voidaan kääntää. Aivan oikein täällä on sanottu, että autoteollisuus sai tukea tästä vaatimuksesta ja näin ympäristöystävällisiä innovaatioita on tuettaa. Kiitos oikein paljon. Kiitos erityisesti tulkeille ja pahoittelen sitä, että poikkeuksellisesti olimme tässä vähän myöhässä. Kiitos oikein paljon. Nähdään myöhemmin.